If I could bring the meeting to order, I can now... No niin, nyt näin teidät täällä. Herra Lightfried on jo istunut alas ja tuonut mukanaan kaikki tiedotusvälineetkin. Niin voimmepa tässä aloitella kokousta. Puheenjohtajan ilmoitukset ensinnäkin. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi vierailija ryhmään herra Maisnesin vaalipiiristä Hannoverin alueelta ja yksi taitaa joutua lähtemään aikaisemmin, että pääsee bussiin, Han- Hanoverin bussiin ajoissa. Tervetuloa teille kaikille. Toivon, että tämä vierailu on teille oikein elähdyttävä, niin saatte hyviä muistoja ja nautitte tästä vierailusta. Toinen ilmoitus saksalaisille, kun menen koordinaattorinen kokoukseen, niin haluaisin vielä kertoa jäsenille, että tänään on viimeinen päivä, kun minun avustajani Julia on töissä täällä. Hän on tehnyt paljon työtä hän, Euroopan rautatiejärjestössä ja hän on ollut suuri apu minulle viiden vuoden aikana täällä puheenjohtajan. Joten haluaisin todella puheenjohtajan puolesta kiittää Juliaa suuresti että hänen tekemästään työstä. Kyseessä siis eivät ole saksalaiset, vaan puheenjohtaja. The coordinators meetings of the Sitten koordinaattoreiden päätökset 20. helmikuuta ensin. Kirjoitin toiselle valiokunnalle pyysin, että otettaisiin huomioon kommenttimme koskien siirtymistä rautatien liikenteeseen. Kirjoitin myös talousarviovalvontavaliokunnalle niin, että meidän näkemykset sielläkin huomioitaisiin. Sitten komitologiasta on otettava huomioon 6. ja 17. päivään newsletter. Sitten koordinaattorit sanoivat muissa asioissa, että komissiolta pyydettäisiin vaikutusten arviointia Lightfrieden mietinnön äänestyksen jälkeen, joka on tänään. Sitten oli tuo eilinen koordinaattorinen kokous. Mitään mietintöjä ei myönnetty, koska mitään kesken erävi, eräisiä töitä ei pitäisi jättää uudelle parlamentille. Koordinaattorit suosittelivat, että valikunta hyväksyisi korjaus toimeta äh, koskien pääsyä kansainvälisille markkinoille bussiliikenteessä. Sitten äh, näistä tutkimuksista eri osastoilta. Joitakin hiukan varoja on vielä jäljellä. Niils oli aikaisemmin täällä meidän kanssa. Hän vastaa näistä asioista ja hän tarvitsee vähän tekemistä kesäksi, joten annoimme hänelle kolme kertomusta, kertotutkimusta tehdä koskien erilaisia tie- li- liikennemuotoja ja modaalia liikennettä ja Euroopan satamia. Sitten meillä oli John Dolin esittely eurooppalaisesta lisäarvosta yhteisellä liikennealueella. Tämä oli tällainen alustava kertomus, jonka koordinaattorit saivat komitologiasta. siinä panimme merkille newsletterissa mainitut kohdat ja vihreiden kanssa keskusteltiin Lyon Turin eh, päätkestä rahoituksesta, avoimuudesta ja päädyttiin siihen, että, että puheenjohtaja kirjoittaa Kallasille ja pyytää selvityksiä Lyon Turin tunnelihankkeesta. Tästähän on suullinen kysymys ja se on aikataulutettu huhtikuulle, mutta kirjoitamme tästä todella komission jäsenelle. Tämä koordinaattorinen kokouksesta, onko kysymyksiä? No, if not, can I then go? Jos ei, niin sitten voisimme siirtyä äänestyksiin. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että kello 11 varapalvelu puheenjohtaja Kallas tulee kertomaan meille viimeisemmistä liikenneministeriön neuvoston kokouksesta todella kello 11. Tämä siis koordinaattoreista. Onko tämä selvä? Testataanpa laitteita. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Järjestelmät kyllä toimivat. loppuäänestys on nyt nimen huunto äänestys. Tämä on uusi sääntö parlamentissa. Teidän ei tarvitse tehdä mitään erikoista kone tekee sen teidän puolestanne, mutta teidän on oltu syytä olla tietoisia siitä, että loppuäänestys on nimeen huuto äänestys. No niin, ensimmäinen asia neuvoston ja parlamentin ehdotusdirektiiviksi laivavarustadirektiivi, direktiivi 9698, Dominique Riquet, Esittelee yksi äänestys, joten heti koneäänestys, äänestys alkaa, loppuäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Hyvä Dominik. Ja sinä ja sinun tiimisi. Seuraavaksi neuvoston ja komission kanssa tehtävä sopimus koskien Euroopan meriturvallisuusviraston rahoitusta ja sitä koskevan sopimuksen hyväksymistä. Koskeessa myös, kyseessä on myös nämä saastumiskysymykset. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta 5 vastaan 1 tyhjä hyväksytty. Onnittelut tästä asiavalmistelijalle tiimille. Sitten kolmes äänestys. Kyseessä on asetusehdotus. Neuvoston ja komission kanssa tehtävä sopimus sisävesiliikenteen integroitua eurooppalaista toimintaohjelmaa koskevan sopimuksen hyväksyminen. edes sopimuksesta on kysymys. Wortman Kohl esitteli ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta kaksi vastaan kaksi tyhjään. Hyväksytty, onnittelut Korinelle ja hänelle, hänen tiimilleen. Seuraava ei ole ehkä aivan yhtä yksinkertainen kuin nämä aikaisemmat kolme. Seuraavaksi meillä on mietintöluonnos, joka koskee direktiiviehdotusta aiheena tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmat kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallitut mitat ja suurimmat kansainvälisessä liikenteessä sallitut painot. Herra Lightfried on esittelijä. No niin, Isketäänpä siihen kiinni. Uh, it'll be helpful if the camera could just move a little bit, then I can see the PPE. Much the... Haluaisin nähdä EPPnkin. Voisitteko siirtää vähän mielelläni? Tietenkin ohittaisin koko EPPn, mutta varmasti, varmastikin Mathieu ei siitä pitäisi. Tarkistus 49 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Neljätoista. Ja, ja toinen identtinen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 132 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksi seitsemän kaksi. Ovatko kaikki vielä kärryillä puolesta? vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpa 172. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? ECR on yksi ylimääräinen ääni. then in this room the system is not updated. You remember some weeks ago we have updated the system, it was never broken, so we would then let it go. Vote is closed. Äänestys päättyy. 15 puolesta 18 vastaan hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa 171. Äänestys päättyy. Hylätty. 182 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Tarkistamme. Sama enemmistö taitaa olla 182. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 175, 181 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kolme. Haluatteko tarkistaa? Selvä. 181 puol- äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Yhdeksäntoista yhtenä kokonaisuutena 19, 21, 27, 31, 341 ja 8. Kaikki nämä puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 221, 68 yhdessä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 226 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 220 238 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 222 puolesta 222 raukeaa. Seuraavat kolme raukeaa. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. erilaiset sivunumerot 237 tarkistus äänet puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 237 luulen, että meni läpi, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme 239. Varmaan se on hylätty, mutta tarkistamme kuitenkin. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 328 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme. 328. Everybody voted, vote is closed. Äänestys päättyy. 30, those in favor. 3.30 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 45 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 329 raukeaa. 331 poistava puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 333 puolesta, 337 äh, puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 38, 339 identtiset puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 338, 339. Äänestyspuolesta. puolesta. Mm, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 345 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 342, 344 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 34 kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. 346 puolesta vastaan tyhjä Luulen, että se hylättiin, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 364 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. kappaleet 52 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme vielä ykkösen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 55 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 56 puolesta vastaan, tyhjiä. Tarkistamme 56. Äänestys alkaa. Think it's adopted, but... Luulen, että tämä on hyväksytty. Äänestys päättyy. Hylä. Hyväksytty. 57 57 provided it's combined with 56. 57 ja se on yhdistetty 656 puolesta, puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme tämän. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 58 sama tarina puolesta vastaan tyhjiä Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 60 puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. yhdeksän seuraavana puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme yhdeksän Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 66 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 70, jaha, Vote is open. Äänestys alkaa tuo edellinen. Has everybody voted? Vote is closed. Äänestys päättyy. Adopted. Hyväksytty. 70. False. 70 raukeaa, 71 raukeaa, tell you, timing is usually brilliant, isn't it? Every time in the middle of a vote. So. Ajoitus on aina loistava. Aina kesken äänestyksen tämä T-tarjoilu tulee. 72 Benionilta puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. No 108 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. 112 äänestys alkaa. Luulen, että se on hylätty. Ehkä tässä välissä ehdin uittamaan teepussini. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty, 22, tämä on siis hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan yhdeksikkö. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 112, 120 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 121 yhdistettynä puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjä. Voisinko mä tarkistaa? 5. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjiä. Voisimmeko tarkistaa? 127. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 128 ei oteta äänestettäväksi. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Siis nimenhuutoäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta, 4 vastaan, 2 tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt lainsäädännön päätöslauselma. Ennen kuin aloitamme taputtamaan, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 35 puolesta 4 vastaan, kaksi tyhjää hyväksytty. Nyt voitte taputtaa, jos haluatte, tai mitä vaan sitten haluattekaan tehdä. Onnittelut Eero Lightfriedille. Mr. Lightfried. Lightfried. Mi- Mr. Mr. President. Puheenjohtaja, kollegat, haluan häiritä kauaa tässä puhumalla. Haluaisin vain mainita, että haluaisin todellakin kiittää teitä, erityisesti varjoesittelijöitä, mutta kaikkia muitakin, jotka ovat mukana näissä kaikissa kompromisseissa. Ja niitä, jotka ovat mukana näissä kompromisseissa, myös niitäkin. Koska tämä alkoi siitä sekaannuksesta, että komissio ehdotti hyvin vaikeaa ehdotusta. Ja loppujen lopuksi saimme hyvän ratkaisun tähän, ratkaisun kaikille. Tietenkin tämä oli vähän vaikeaa, mutta loppujen lopuksi onnistui, joten paljon kiitoksia teille. Tämä on minusta erittäin hyvä tulos. Okay, thank you, Mr. Lightfried. Hyvä, kiitoksia herra Lightfried. Ja kiitän myös varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä. Katson täällä vain, että onko EIP paikalla koskien näitä hankejoukkolainoja. Jos pysytte paikoilla, niin saatte tehdä ne joka tapauksessa. Okay. So we just hang fire. The guys are here, so we can just uh, install the the systems that they require. No niin, nyt laitamme vain laitteet kuntoon ja odottelemme hetken kärsivällisyyttä pikkuhetki. Okay, colleagues, if you've still got interviews to do, could I... Niin, hyvät kollegat, jos teillä on vielä haastatteluja tekemättä, niin kehottaisin teitä hoitamaan ne tuolla salin ulkopuolelle. Ja jos teidän pitäisi pitää kokousta, niin sitäkin voitte pitää erillistä pikkukokousta tuolla ulkopuolella. Next on the Okay. Next on the agenda is the presentation. Seuraavana esityslistalla komission ja EIPn pitämä esittely Eurooppa 2020 hankejoukkolainoista ja niitä koskevasta aloitteesta. Varmaankin muistuttaa, muistatte, että, että olemme edellyttäneet välikertomusta ja pilottihankkeen arviointia koskien näitä Eurooppa 2020 hankejoukkolainoja. 11. helmikuuta koordinaattorit päättivät kutsua komission ja EIPn esittelemään kertomuksen liikennevaliokunnalle. Ja näin he tekevät tänään. Meillä on täällä kaksi puhujaa, herra Kassoni. Hän on ilmastonmuutos, infrastruktuuri ja Euratom, Euratom yksi yksikön päällikkö, aikamoinen nimikyltti, taitaa olla hänen ovessaan sitten Comac Murphy, uusien tuotteiden ja erityisten transaktioiden osaston johtaja ei pestä. 10-15 minuuttia molemmille. Teille puheaika. Oletteko päättäneet kuka aloittaa? Kumpi teistä aloittaa? Komissio aloittaa. Komissio saa nyt aloittaa, herra Kassoni siis. Very much, Chair. Thanks a lot for the committee for having invited the Kiitokset, kiitokset siitä, että meidät on kutsuttu tänne tätä äh, esitelmää varten, koska tämä valiokunta on hyvin tärkeää tässä hanke joko laina äh, hankkeen edistämisessä. Olen pahoillani ääneni on vähän flunssainen. Jos se pettää, niin sitten EIP voi käyttää puheenvuoron voin sanoa, että komission osalta äh, nämä hankejoukkolainat ovat osa meidän pitkän aikavälin vastautamme tähän rahoitustarpeeseen. Tässä tietysti liikenneala on avainasemassa. Siellä on investointitarpeita, joita pitäisi täyttää yleisesti äh, tässä äh, yleisessä tilanteessa. Muistan, että noin vuosi sitten komissio teki vihreän kirjan pitkän aikavälin talouden rahoittamisesta 26 päivä maaliskuuta sitten julkaisemme toimintasuunnitelman, seurantatoimintasuunnitelman, jossa on useita osa-alueita, joiden osalta mielestämme on tarvetta parantaa vielä – eurooppalaisia toimia tältä osin. Ja infrastruktuuri tietysti on avainalue, samoin myöskin PK-yritykset, joissa toimia tarvitaan lisää. Ja parlamentti itse on siis myöskin omalautemietintönsä samasta aiheesta jo hyväksynyt, samoin myöskin neuvostossa on työryhmä korkealla tasolla, joka käsittelee tätä ja saamme siitä lisää tietoja marraskuussa. Yleisesti ottaenhan olemassa kansainvälisellä tasolla jo myöskin G20 työryhmä, joka nyt jo kokoontuu parhaillaan ja käsittelee myöskin tätä asiaa. He miettivät sitä, kuinka äh, saadaan pääomamarkkinoiden investointeja ja rahoitusta pitkän aikavälin infrastruktuurihankkeisiin. Ja tämä on yksi avainaiheista, ei pelkästään se, että tässä toimitaan niin kansainvälisellä EU-tasolla, vaan ihan yleisesti ottaen ähm, lähtökohta on se, äh, ei pelkästään tämä uusi asetus, vaan se, että seurataan myöskin tätä pankki- ja rahoituskriisiä, koska se on tietysti kutistanut näitä näkymiä pitkän aikavälin rahoituksen saamisen mahdollisuudet ovat vähentyneet, niin että nyt tarvitaan myöskin muita toimijoita mukaan ja juuri erityisesti erityisrahastot ja vakuutukset tulevat tietysti tässä myöskin kysymykseen. Niin hyvin nopeasti siis vain tästä asiasta. Tämä on tarpeen tietysti samanaikaisesti valtioiden budjettiin kohdistuu kovia paineita, niin että tarvitsemme myöskin muita resursseja, muita varoja infrastruktuurin rahoittamiseen ja hankejoukolainat ovat yksi näistä välineistä. Näette tässä tuosta grafiikasta, että saamme siis ihan piakkoin 2013 luvut, mutta näette tästä, että EU-ssa infrastruktuurin hankerahoitus on huomattavasti pienentynyt 2013 todennäköisesti kuitenkin. Tämä lähtee uudelleen käyntiin ja tulee kasvua joillekin osa alueille mutta edelleen tämä on kuitenkin tarpeiden alle, kuten sanoin, Euroopan laajuiset energia- ja liikenneverkot ovat todella alue, joka kipeästi tarvitsee lisää rahoitusta. Sitten kun ajatellaan näitä joukkolainamarkkinoita, niin kun ajatellaan tätä ajanjaksoa, jolloin tietty prosentti budjetti sopimuksesta rahoitettiin bondeilla, niin tässähän näette siis vuodesta 2007-2012 tämän ajanjakson. Ja silloin nämä äh, tahot pystyivät antamaan äh, takuita ja pankkirahoitusta infrastruktuurihankkeille. Ähm, nämä, äh, tämä siis katosi, nämä tällaiset tahot katosivat ja sen takia tällä joukko, hankejoukkolaina hankkeella olemme pyrkineet tätä aukkoa täyttämään ja varmasti tiedättekin, mikä tämä konsepti on. EIP hän siis tarjoaa tällaisia luottoriskivähennysjärjestelyitä tällaiselle hankeyritykselle ja sitten EU-tasolla EIPssä ja EUn budjetissa, ähm, kun äh, tällaisia äh, tapauskohtaisia hankkeita rakennetaan, niin tässä uudessa äh, budjetissa on mahdollisuus näitä riskejä kantaa ja EIP on myöskin näitä riskejä takamassa. Tämä siis tuo lisää vipuvoimaa tähän budjetointiin liikennehankkeessa esimerkiksi ja EIP myöskin selvittää, missä tapauksessa tätä käytetään. Meillä on uusia sopimuksia tulossa juuri seuraavien päivien aikana. Tämän etu on se, että tämä tekee mahdolliseksi sellaiset hankkeet, joissa muutoin investointeja olisi vaikeaa saada, se myöskin vähentää kaiken kaikkiaan tämän koko rahoituspaketin hintaa, koska tässä myöskin hankintaviranomaiset voivat saada suoraa hyötyä. Mm, me kuuden kuukauden välein siis joudumme parlamentille ja neuvostolle asiasta tiedottamaan ja väliarviointi joulukuussa sitten määrää, että 2015 tehdään täysi arviointi tästä asiasta ja sitten sen jälkeen kenties tämä hankejoukko laina-aloite lähtee täysin käyntiin. No sitten ehkä EIP voi tästä puhua enemmän, mutta meillähän on olemassa jo kaksi uutta toimea liikennealalla, jotka piakkoin toteutuvat. Kaikki markkinat ovat toivottaneet tämän aloitteen hyvin myönteisellä tavalla tervetulleeksi. Ja tämä auttaa myöskin näiden hankejoukkolainamarkkinoiden uudelleen rakentamista. Nehän ovat olleet melkein kokonaan kadoksissa. Tässä sitten tunnettu verkkojen Eurooppa-mekanismin ja tietysti nämä hankejoukolennat kuuluvat myöskin tähän mekanismiin. Noin 10 prosenttia tästä mekanismin prosentista budjetista voidaan rahoittaa näillä rahoitusinstrumenteilla, näillä hankejoukkolainoilla. Näin on päätetty asetuksessa. Ja 2012-2013 budjetti oli noin 1 13 miljoonaa, kun kysymys on liikenne-, energia-, televisiosta ja verkoista täysimääräisesti käyttöönotosta päätetään 2015 jälkeen, kun arviointi on tehty. Nyt yhdessä EIPn suunnittelemme näitä muita rahoitusinstrumentteja tähän verkkojen Euroopan mekanismiin ja toivon mukaan voimme myöskin valmistella tällaisia debentuurilainoja ja muita takuvälineitä liikennehankkeita ajatellen vaikkapa juuri tällainen pitkän aikavälin lainatakujärjestely on ollut jo käytössä ja tulevaisuudessa kenties voimme myöskin ajatella tällaisia pääomainstrumentteja Sama sama sama samoja instrumentteja. Ja sitten haluaisin näitä puheenvuoron EIPlle, jotta he voivat jatkaa tämän asian esittelyä. Thank you very much, Mr. Murphy. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin valiokunnalle kutsusta tämän paikan päälle. Me mennään vähän yksityiskohtiin sen suhteen, mitä ollaan tehty, mutta pari johdantosanaa ensin. Jatkan sinne, mitä edustaja Karsoni tässä sanoi juuri aikaisemmin. Ensin tähän välineeseen, jota EIP tarjoaa. Sen tarkoituksena on vähentää riskiä investoijien osalta. Mutta on todettu myöskin, että EIPn osallistuminen tähän projektiin, kun tämä on meidän pitkäaikainen rahoitus hankkeissa, niin tämä on tietenkin tärkeä laatutekijä investoijille. Ja tämä on tietenkin myönteistä heidän kannaltaan. Se on Kommentti mikrofonin ulkopuolelta. Niin, aloitteen tarkoituksena on tietenkin ottaa mukaan pitkäaikavälin investoijia ja, ja sitten joko korvata tai täydentää pankkisektorin roolia. Tietenkin että pitää katsoa, että saa pitkäaikavälin rahoitusta kilpailukykyisellä tasolla ja saada näin varoja julkisiin hankintoihin. Ja tämän suhteen tässä on myöskin katsottu näitä erityistapauksia. Onko tässä seuraava kalvo? Okay. Ensimmäinen hankejoukko laina oli Espanjassa Castor, joka on energia-alan projekti, 1,4 miljardia hankejoukko lainaa. Ja tässä oli, oli 300 miljoonan investoinnista kokonaisuudessaan kyse. Ja hankkeen joukkolaina annettiin markkinoille Euroopassa. Ja saimme 2009 investoijaa tähän mukaan. Ja joukkolaina antoi pitkäaikavälin rahoitusta tälle hankkeelle 20 vuoden ajan. Ja se antoi sille aika hyvät rahoitusmahdollisuudet ja Eli se oli vastaava kuin, kuin valtion lainat. Eli se antoi 100 peruspistettä etua tähän eh, normaalitasoon. Ja se on tietenkin hyvä ajatellen Espanjan lainamarkkinoita. Sitten toinen hanke, joka on UKssa, joka tapahtui siis marraskuun lopulla, Ja se kolmiskertaisesti ylikirjattiin. Ja sen tieto antoi 1,25 prosenttia etua verrattuna valtiolainoihin, joka on tietenkin huomattava etu rahoituksessa, kun verrataan aikaisempiin offshore-investoihin UKssa. Ja tämäkin oli tietenkin hyvä kehitys, ei pelkästään investoinnin kannalta, mutta myöskin nämä ajatellaan olosuhteita, missä olosuhteissa investoijat ovat investoivat pitkäaikavälin rahoitushankkeisiin. Ja mitä edustaja herra Kansoni tässä totesi juuri, mekin pyrimme tässä tällä hetkellä viemään loppuun tällä hetkellä toimia, eli ensimmäistä tässä kuljetusalalla, joka on A11 moottoritie Belgiassa – Tämä on projekti, joka on tällainen Greenfield-projekti, joka on tietenkin hyvä, koska aikaisemmat projektit antavat kyllä pitkäaikaa välin projekteja, mutta ne ovat jo olemassa olevilla alueilla. Ja tämä on nyt projekti, joka alkoi juuri rakennusvaiheensa. Ja kohta tulee ensimmäinen äh, te, kohta aloittaa tästä työstä. Ja tietenkin tämä vähentää tämän Greenfield-hankkeen riskiä. Ja tämä tarkoittaa myös niitä, että hankevauhkineet annetaan projektin tarpeiden mukaisesti ja rakennustarpeiden mukaisesti. Tämä optimoitenkin tämän rahoitusta ja antaa paran vastineen sitten julkisviranomaisille. Tämän takia juuri julkisviranomaiset ovat tässä samanaikaisesti katsoneet näitä hankejoukkolainoja, mutta sitten samalla myöskin pankkimarkkinoilta ratkaisuja ja päättävät sitten valita tämän hankejoukkolainan, koska EIP pystyy tarjoamaan parempia ehtoja tähän lainaan. Jatketaanpa. Pilottivaiheessa olemme nähneet monia projekteja, jotka ottaisivat korkean profiilin projekteja tällä hetkellä 1,2 miljardia tässä äh, hankevarannossa menossa. Ja tähän tulee myös lisäämään uusia projekteja mukaan. Ja tässä katsotaan myöskin pilottivaihe, eli projekti 2014 loppuun mennessä. Mutta EIP on myöskin tyytyväinen siihen, että verkkojen Euroopan välinen yhteydessä annetaan 2014-2015 lisävaroja tähän – jotta voidaan katsoa, että tämä katto nousee tässä. Jos katsotaan 1,2 miljardia, jos tässä sanotaan tavallaan siis luottotukea, niin tämä aiheuttaa huomattavaa velan katon nostoa, eikä velkataso nousee, ja myöskin vähentää sitten projektin kuluja kokonaisuudessaan. Tällä on tietenkin huomattava vipuvaikutus tämän krediit, äh, luoton riskin vähentämisessä. Kun katsotaan kokonaisuutta ja mitä ollaan tästä opittu ja mitä palautta on saatu, hankeloukkainat, joka aloittiin komission aloitteesta no, marraskuussa 2012 ja 2013 ja 2014, Huomattiin, että täällä on huomattavaa potentiaalia markkinoilla. Täällä on paljon potentiaalista investointihalua. Täällä on paljon mielenkiintoa hankejoukkolainoihin tähän mennessä. Ja tässä on hyvin, hyvin hyvät rahoitusmahdollisuudet myöskin yksityisille ja myöskin markkinoilla muutenkin on saatu hyvin myönteisiä kehitysaskelia aikaiseksi, koska muutamat projektit, jotka muuten eivät ole saaneet tähän hankejoukkolainaan mukaan, niin sanotusti kahden keskisten järjestelyjen avulla mutta rahoittaa näitä yksityisten ja julkisten kesken. Eli tämä hankejoukkolaina on tehnyt sen, että nämä julkiset ö, lainat, kuten Castor ja Elma Offshore, investoinnit UKssa ovat siis tapahtuneet julkisilla hanke ja joukkolainamarkkinoilla, niin olet osoittaneet, että 2014 meillä on hyvää potentiaalia tällä alueella. Voimme myöskin mennä Greenfield-projekteihin, kuten Belgiassa. Mutta myöskin muissa maissa unionissa voidaan siirtyä Irlannissa, Saksassa, UKssa ja Ranskassa näihin projekteihin. Eli näin laajenee myöskin maiden kirjoja, projektien tyypit. Eikä voimme antaa noin viidestä seitsemään projektia tässä pilottivaiheessa, joka oli tavoitteemme. Ja kuten mainitsin aikaisemmin, täällä on, on nähty myös tämä on, on selvä katalysaattorivaikutus, tällainen vipuvaikutus, että eri toimielimet saavat mukaan näihin infrastruktuuriprojekteihin. Ja EIP on myös ollut tärkeä rooli tässä yhteydessä. Kun katsotaan se tulevaisuuteen eh, hankevarannon kehittämisessä, tärkeää tässä on se, että projektien määrä, jota julkisviranomaiset aloittavat, eh, koska tämä on tietysti julkisen rahoituksen ja budjetin rajoitteiden alaista, niin projektien tasolla tämä riippuu siitä, että mitkä, mitkä projektit pääsevät sitten mukaan ja mikä rahoitusrakenne niillä on niin me emme tämä ratkaisu vuonna 2013 on osoittanut sen, että sillä on mahdollisuuksia tuoda tuloksia. Ja sitten me myöskin yksi toista muuta projektia, jotka on tässä tällä hetkellä mahdollisia. Tämä osoittaa sen, että kuinka investoinnit ovat, olet kiinnostuneita näistä rahoitustarpeista. Totta kai keskitymme projekteja, joissa, joissa on etu ja lisäarvo, ja näin riskiä voidaan vähentää. Erityisesti me kiinnostuneet maista ja projekteista, joissa riskin vähentäminen voi tehdä huomattavan edun investoijille ja heidän eduilleen. Hankijoukolla on tärkeää myöskin se, että mitä luottoluokitukset arvioivat nämä ja kuinka luottoluotuslaitokset näkevät tämän asian. Tämä EA11-projekti, niin se luottoluokitus, se parani tästä 2B, 2A tasolle, joka on siis aika vakaa investointi. Eikä A miinukseen olla menossa. Ja tämä on oikeastaan aloitteen tavoitekin tähän. Juuri pyrittiin sillä. Ja lopuksi vielä pari sanasta jatkosta, ja kun nämä käyttää kokemusta hyväksemme ja tulevaisuuden näkymistä Greenfield-alueella, uskomme, että tämä on se juuri se kohde, mihin pyrimme. Ja ensimmäinen projekti on tehty jo. Ja lisätoimia voidaan tehdä 2014 ja sen jälkeen. Ja että tämä on aika positiivista kehitystä. ja nähdään, että näin investoijat voivat todellakin lähteä mukaan näihin projekteihin. Meidän mielestämme Tällä voidaan myöskin luoda standardisointia, että investoijat ovat kiinnostuneita infrastruktuureihin ja näin projektien tukemiseen, mutta he etsivät myöskin yhteisiä näkökulmia näistä. Eli kävit katsovat sitä, että projektit ole kovinkaan erilaisia, he ovat samankaltaisia projekteja. Tämä auttaa niiden investoinnin mukaan, mukaan tuloa. Ja sitten myöskin maat ja sektorit, jotka ei, Etelä-Eurooppa on ollut mukana, Espanja, Castor ja sitten Belgia ja sitten UK myös. Eli pyritään luomaan laajempi maiden kirjo 2014, Irlanti, Italia, Saksa, Ranska ja niin edelleen, nämä kaikki mukaan vielä. Eli Pyrimme myöskin laittamaan välineen laajuutta. Mutta kuten aikaisemmin mainittiin tällä keskustelussa, ja olemme hyvin paljon riippuvaisia et siitä, että miten projektit ottaa vastaan markkinoita. Tämä on markkinaväline kuitenkin. Ja jotenkin meidän pitää luottaa siihen, että nämä kypsyvät sitten markkinoilla loppujen Sitten vielä yksi aspekti verkko Eurooppa-asiaan liittyen eli kuinka EIP toimii ja kuinka komissio voi sitten antaa neuvonta toimia näiden projektien kehittämisessä ja aloitteiden aloittamisessa. Ja tätä me teemme juuri verkko Euroopan välinen yhteydessä. Ja sitten hankintoviranomaisten pitää myöskin olla joustavia, kun he katsovat näitä toimielin tai toimielinten tarjoamia investointimahdollisuuksia että kuinka voidaan ottaa nämä muut investoijat mukaan näihin hankkeisiin. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Murphy. Kiitoksia, herra Murphy. Grosch, Algadroi ja Maisen, Kramer ja Ziller ovat listalla. Ja Lichtenberger, haluaakohan joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Aloitamme siis Matsi Grossista. Kiitokset tiedoista. Ja kysyisin oikeastaan toimintaan liittyen verkkojen Euroopan väline tarkoittaa sitä, että EIPllä on tavallaan tällainen neuvova toimi tässä. Niin haluaisin kuulla tästä valmistelusta, miten tämä on toiminut ja onko täällä käytännön esimerkkejä siitä, kuinka on tehty, tehty yhteistyötä projekti ihmisten kanssa. Ja sitten vielä pari konkreettista kysymystä hankejoukkolainojen käyttöön. Paljonko maksaa projektin promoottorille se, että käyttää näitä hankejoukkolainoja? Heitä mitään hyvän tekeväisyyttä on, haluaisin tietää vähän kuluista, mitä tämä maksaa. Ja sitten vielä toiseksi EIPlle. Tarko- tarjotaanko näitä hankejoukkolainoja paketissa muiden lainojen kanssa, vai voidaanko ne tuottaa erikseen tukena projekteihin? Tässä pari konkreettista kysymystä vielä lopuksi. Thank you very much. Mrs. Meissner. Kiitoksia, Sitarova Meissner. Ja, mich würde vor allen Dingen interessieren... Niin minua kiinnostaisi se, että tässä, onko tässä tuollekin pilottivaihe menossa? Onko tämä oikeastaan se pilottivaihe, eli sitten, koska oikeastaan suunniteltiin niin, että tämä 2012-2013 varoilla tehtäisiin pilottivaihe ja sitten aloittaisi näin. Niin, jos se nyt on lähtenyt käyntiin, niin hyvä, mutta täällä on kyllä paljon odotuksia tälle kyllä asetettu, että saadaan tämä suuri vipuvaikutus tälle rahoitukselle aikaiseksi, niin kuin täällä todetaan. Niin onko tämä nyt sitten tämä pilottivaihe vai tosi vaihe jo menossa? Ja miten te näette EIPn kannalta tämän? Mitä vipuvaikutuksia tällä voidaan saada aikaiseksi? Olli Rehn Komissio ja se totesi, että jopa 20-kertainen vipuvaikutus on mahdollinen. No, se olisi siis loistava. Ja kysymys teille, onko tämä tämmöistä realistista? Minkälaisia vipuvaikutuksia olette saaneet aikaiseksi näillä hankejoukkolainoilla, joita olette tähän mennessä antaneet? Ja sitten kolmas kysymys, Itä-Eurooppa. Siellä on paljon infrastruktuuritarvetta, ja siellä ei ole tapahtunut vielä mitään. Eikö tämä, johtuuko tämä siitä, että, siellä, että yhteenrahoitus vielä on menossa siellä, vai onko siinä jotain muita syitä? Ja minä, minä tulen lännestä ja kiinnostaa Itä-Euroopan asiat myös. Herra Kramer. Die Projektbonds, die werden ja eingerichtet. Niin nämä hankejoukkolainat. Tämä on teidän, että saa rahoja, mitä oikeastaan ole. Ja teidän esityksessänne 810 kertaa totesitte, että tämä on investoijien etujen mukaista. Ja sitten usein totesitte, totta kai investoija ei halua ihan mitä tahansa projekteja tukea, vaan tiettyjä projekteja. Ja tiettyjä projekteja, jotka ovat myönteisiä, joista saa hyviä etuja, ja toiset taas, jotka ovat negatiivisia luonteeltaan. Kun katsotaan sitä keskustelua, jota käytiin aikaisemmin, yksityistä rahoituksesta, niin silloin todettiin, että kyllä on osa projekteja, jotka ovat hyviä, ja niissä on myöskin sitten myöhemmin voittoa. Mutta näitähän halutaan antaa teollisuudelle, koska mitä me itse. Ja sitten, sitten näitä huonoja projekteja, joita muut eivät tee, niin ne annetaan sitten. No tästä on kyse. Ja minun teesini on se, että teillä on liian vähän, ei ole liian vähän rahaa, vaan se raha, joka on, niin se antaa käyttää väärin liikennesektorilla. Minulla on kokemus Saksasta. Jos neljä meillä on ollut rautatieuudistus menossa, ja se hyväksyttiin silloin. Näiden 20 vuoden aikana ei pelkästään 15 kertaa ole nostettu hintoja, vaan kaukoliikenteessä myöskin investoitu 80 miljardia. Ja tällä hetkellä kaukoliikenteessä on vähemmän matkustajia kuin 20 vuotta sitten. Uskotteko, että tulisi 20 miljardia vielä hankejoukkolainoin? Olisiko tilanne sitten sen parempi? En usko. Jos täällä tehdään helpommin rahoitusta ei se tarkoita sitä, että projektit ovat parempia tämän avulla. Pitäisi myöhemmin todeta, että tämä kannatti, että muuten tämä ei olisi voitu rahoittaa. Mutta voitteko todeta se tällaisia kokemuksia? Voin todeta yhden asian vielä. Vuonna 12, 2000 piti tehdä tämä ydinvoimala Suomessa. Kaikki oli jo valmiiksi suunniteltua, se ei vieläkään ole valmis. Tai sitten Hampurin eh, firma, eh, tämän operatalon rakentaminen. Tästä ei ole puhuakaan. No, te puhuitte tässä, että tässä on pilottiprojekti, mutta olisin tyytyväinen, jos olen tämmöinen yhden projektin, joka oli viety läpi niin kuin oli suunniteltu. Ja sitten voidaan suunnitella siitä, että jatketaanko muihin projekteihin. No, Toivo kuulee viimeisenä, ja nyt haluaisin kuulla teidän kokemuksistanne tämän rahoituksen suhteen. Merci, monsieur président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin pilot pilottivaihe oli tarkoitus kestää kaksi vuotta ja tässä oli mekanismissa oli rajalliset määrärahat 250 miljoonaa euroa vuodessa. Jos nyt katson tätä välinettä tarkkaan, niin nyt tällä hetkellä ei ole määritelty, mitä tapahtuu pilottivaiheen jälkeen. Sen jälkeen hän on arviointivaihe ja Kuinkahan kauan tämä mahtaa kestää? Kuusi kuukautta, kolme kuukautta, vuoden? Ja sitten tämän arviointivaiheen aikana haluaisin tietää, onko siinä aikana mahdollista kohdentaa määrärahoja näihin joukkolainoihin vai odotetaanko vain tuloksia arviointivaiheesta. Tiedämme, että kahden vuoden ajan meillä on 250 miljoonaa vuodessa, sitten päätetään arviointivaihe, jonka joka edellyttää tiettyä työtä. Ja sitten sen jälkeen, kun arviointityö on päätetty ja ennen kuin sitä arvioita annetaan, mitä tapahtuu, onko niin, että vuonna 2015 ei ole mitään mahdollisuuksia, koska ei ole mitään määrärahoja kohdennettu hankkeisiin. Sitten toinen kysymys Olen jo kahteen kertaan kuullut kertomuksesta koskien hankkeiden nykytilannetta. Tähän mennessä en ole nähnyt vielä muita hankkeita kuin liikenteen alueella kuin maantiehankkeita. Onko työstetty rautatie alan hankkeita tai sisävesiliikennettä koskevia hankkeita mahdollisesti? Tämän haluaisin tietää. Sitten kolmas huomio Tällä LGTTllä mm, lainavakuusvälineellä on vähennetty riskiä toisessa äh, välineessä. Onko tällainen väline jo toimintakunnossa? Eli onko se tämän LGTT ja joukkolaina, joukkolainojen välillä jonkinlainen yhteinen puuli? Ja herzlichen Dank Bericht. Äh, Kiitokset esityksestä. Haluan heti aluksi todeta, että tämä on rakennuspolitiikkaa eikä liikennepolitiikkaa. Ja ikävä kyllä, me olemme usein puhuneet siitä, että eriyttäminen liikennekasvussa Eli halusimme se, että CO2 ja kasvu eriyttäisiin. Nyt tässä on liikennepolitiikan erittäminen rakennus- ja liikennepolitiikan kesken. Eli tässä rakennetaan ilman, että ajatellaan liikennetehokkuutta kokonaisjärjestelmän suhteen. Ja nyt tämä vielä lisääntyy tällä alalla erityisesti siitä syystä, että yksityiset investoijat tässä on pienempiä, tämmöisiä helposti hahmotettavia projekteja ja keskittyvät näihin Ja tuossa loppuksiinkin sitten julkinen taho kantaa riskit ja yksityinen vie voitot kuitenkin. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että tällainen tendenssi tällaiseen tilkkutäkkipolitiikkaan, joka on ollut Euroopassa liikennepolitiikassa näkyvillä, vielä voimistuu. Ja nyt haluaisin tietää, miten pitkälti katsottaisiin kokonaisliikennepolitiikan kannalta tärkeitä asioita tässä, mitä me täällä parlamentissa olemme puhuneet. Onko teillä jotain tavoitteita valkoisesta kirjasta? Ovatko ne mukana päätöksissänne? Ja onko täällä vain niin, että rakennan nyt jotain sitten sinne, niin katsotaan miltä se näyttää. Eli se, mitä päätämme täällä parlamentissa, vaikuttaako se jokin teidän investointipäätöksiin tai investointien arventoihin millään tapaa, vai onko tämä todellakin täysin erillään, eriytettynä? Ja toinen asia, niin rakennusala tämä oli nyt selvä. Tämä on, täällä on melko paljon korruptiota olemassa. Tämä on tunnettua. Tämä on aika yleinen tosiasia, joka on monissa tieteellisissä tutkimuksissa jo todistettu. Ja että tällaiset asiat, kun pyritään vähentämään investoijien riskiä, niin ne ovat hyvin mieluisia ja herkkiä korruptiolle myöskin. Onko teillä varmuus siitä, että tällaista ei tapahdu? Koska tällä alalla pitää todetaan, että kulujen ylittäminen ei ole poikkeus, vaan sääntö. Meillä on Euroopassa todettu, että 60-200 prosenttia ylittään liikenne- ja infrastruktuuriprojekteissa kulut. Eli tarjousvaiheessa jotenkin kulut pieniksi ja sitten loppuvaiheessa suuriksi. Ja koska tämä on hyvin yleinen ja tunnettu ilmiö, niin miten te teet tämän sitten? sitten liikennearvioiden suhteen. Kuka antaa teille tämän liikennearvioinnin? Tämä suunnittelija, laitoksen hoitaja vai kuka? Onko teillä joku riippumaton taho, joka tekee liikenneennusteet? Täällä aika räikeitä esimerkkejä olemassa tästä, jossa on nähty, että tämä on, tätä on aivan hurjasti liioiteltu. Sitten vielä yksi kommentti projekteihin. Kuulin, että Pohjois-Italiassa, että Milanon ympäröivä tämä kehä, sitä voitaisiin kehittää ja että myöskin vahvistettaisiin sitä, että maantieltä siirryttäisiin myöskin rautateille. Onko, nämä, onko näitä asioita katsottu? Meidän Pohjois-Italian vierailulla kävimmekin tässä vähän aikaa sitten ja kuulimme näistä, mutta minusta olisi mielenkiintoista kuulla, miten pitkälti tähän olisi hanke joukkolainoja saatavilla. Minä pidän tätä kyllä riskialttiina, kun ajatellaan vaikka liikenneinfrastruktuuriasioita. Ilman muuta tässä ensin rahoitetaan hieman hyvin helposti hallittavat väylät. Ja sitten vähemmän mietitään kestäviä väyliä. Mikä teidän näkemyksenne tässä on ja onko tässä ehkä tapahtunut jotain muutoksia viime aikoina? Kiitoksia. Thank you. Finally for, from... Kiitoksia. Sitten haluaisin itsekin puhua ensinnäkin Kassonille Minua kiinnosti tämä, tämä, tämä maininta, kun puhuitte moraalisista vakuutusyhtiöistä. En tiennytkö, että sellaisia on. Mo- sorry? Monoline. Monoline. Kun eihän näillä yleensä mitään moraalia ole. Strange one on me. But anyway. Monolain täällä sanottiin moraalinen on aivan outo käsite minulla. Sitten asia, josta Dominique Riquetkin puhui. I can see the private... Luottovakuuttajia todella aikaisemmin. Niin, täällä on erilaisia mahdollisuuksia mm, velottaa eri palveluista energian osalta onhan se näinkin, mutta liikenteen osalta kuinka monta kertaa käy niin, että merkintöjä tehdään yli enemmän kuin tarvitaan, kun kyseessä on tietyt rototilinkit tai tunnelit alpeilla tai omassa maassa, niin jos katson kuinka tilanne etenee Onko on suunnitelmana mennä tunnelin Lontossa ja tulla ulos Manchesterissa ja ihmiset ihmettelevät, että miten se on niin kallista. Mietin, tuleeko näihin liikaa merkintöjä. Käsittääkseni ajatuksena hanke joukkolainossa oli saada investointeja silloin, kun yksityisiltä markkinoilta ei ole riittävästi oltu aktiivisia. But it, you know, I, the, the questions are, real interesting. Mutta minua kiinnostaa siis tässä se, että missä pilottihankkeet oikein ovat, kun ajatellaan näitä marginaalisia asioita, kun aloitte puhumaan noista luottoluokituslaitoksista, niin kukahan ne on sitten oikein valinnut? Tämä olisi minun vastaukseni tähän, kenelle ne olivat vastuussa, joten tässä mielessä meidän pitäisi tietää näistä marginaalisista hankkeista, jos nyt tällaista termiä voin käyttää, että missä ne ovat ja mitkä taas ovat sitten sellaisia, joissa on tärkeitä rautatie- tai satamainfrastruktuureita, kun yksityiset yrittäjät, yksityiset sijoittajat eivät näe tällaista punnan tai, kun ei vilise silmissä heillä punnan tai äh, euron merkitty. No niin, ehkä sitten herra ähm, Vasulidis aloittaa ensiksi ja sitten herra Murphy. Sopiko näin? Thank you, Chair, and thanks for the, for the question. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä kysymyksistä. Pyrin joihinkin niistä vastaamaan. Ja herra Murphy voi sitten jatkaa. Ja jos teillä on lisäkysymyksiä, niin voimme tietenkin palata vielä näihin. Ensinnäkin missä nyt mennään. Nyt olemme pilottivaiheessa budjetin osalta 2012-2013 oli pilottivaihe. 230 miljoonaa oli siihen kohdennettu. Hankkeiden hyväksyntä voi kestää vuoteen 2014 asti ja täytäntöönpano voi kestää vuoteen 2015-2016 asti. Verkkojen Euroopan välineestä lainsäätäjä päätti, että aloitetta jatketaan ja mahdollisesti budjettialan myönnetään 2014-2015 asti niin, ettei keskeytetä jatkuvuutta sitten kun puhutaan vipuvaikutuksesta ja arvioinnista. Se tehdään perusteellisesti vuonna 2015, mutta budjettia on nyt jo määrätty vuoteen 2014-2015 asti, joten voimme jatkaa sitä arviointivaiheen aikana. Sitten vipuvaikutuksesta sanottiin 15-20 kaudelle laskelmat olivat sellaiset, että nyt EU-budjetti vastaan koko investointi on tämä vipuvaikutus vaikutus Euroopan budjetti, EIP-varat. Euroopan budjetti olisi tämä suuri riski sinne etuoikeusluokkaan 40 prosenttia, asti sitten EIP-rehoitus on yli kolme kertaa, kolme ja puoli kertaa verrattuna unionin budjettimäärärahoihin. EIP voi ottaa vain 20 prosenttia luottoriskivähentämistä. vähentämistä – se tarkoittaa, että meillä on viisinkertainen vipu EIPen ja lopullisten hankkeiden liikkeellelasken välillä, eli 15-20 kertaa suurempi kuin unionin allokoima budjetti. Toivon, että tämä selvensi nykytilannetta. näkökulmasta, kun puhutaan näin niin sanotusta marginaalista hankkeesta, niin ensinnäkin käsittääkseni osoitimmekin tämän, että hankkeen joukkolaina, tai nämä joukkolainat oli rahoitusväline ja sitten se katosi markkinoilta useiksi vuodeksi, vuosiksi, niin kuin kauista nähtiin. Sitten yhdessä EIPn kanssa pyrimme tuomaan tämän uuden käsitteen, jolla tarkoituksena oli saada taas markkinat toimimaan ja saataisiin instituutiollisia sijoittajia markkinoille. Aika, ajatuksena oli todella luoda markkinoita ja olemme sitä mieltä, että pilottivaiheessa osoitettiin, että käsite, tämä konsepti toimii. Vastaus markkinoilta ja tämä yleinen kehitys on käsittääkseni ollut myönteistä. Kun ajatellaan seuraavaa vaihetta pilottivaiheen jälkeen, niin meille EIPlle on hyvin tärkeää se, että tämä on avoin myös muille uusille valtioille. Ja mahdollisesti uusille sektoreille komissiossa ajatuksena on myös pohtia sitä, kuinka voitaisiin esimerkiksi tarjota tällaista ratkaisua kestävää liikennettä varten tai muita alueita varten, jotka ovat enemmän marginaalissa. Ja sitten mikä on hyvin tärkeää, mikä liittyy siihen, mitä sanoit aikaisemmin, olen sitä mieltä, että mitä sitten tehdäänkin, hankerahoitus, hanke, joukkolainat, yhteisen julkisen ja yksityisen yhteiskumppanuudet, tärkeitä ovat hyvät hankkeet. parlamentillekin tämä on tietysti tärkeää, on hyviä hankkeita yleisölle. Tämä on tietenkin keskeistä. Jo näiden hankejoukkolainojen kautta voidaan saada hankkeet rahoitettuja ja ne voivat olla halvempia yleisölle. Tällä hetkellä sanotaan, että markkinoilla ei ole ongelmaa likviditeetin kanssa, vaan puuttuu lähinnä hyviä hankkeita. Ja tähän pitää pureutua seuraavaan seuraavassa vaiheessa verkkojen Euroopan välineissä. Kuinka saadaan aikaan hyviä hankkeita, joista myös yleisö on kiinnostunut. Ja sitten voidaan käyttää tällaisia erilaisia tekniikoita ja välineitä, kuten hankejoukko-lainoja rahoittamaan niitä, eikä toisinpäin niin, että, että meillä on tällaisia hankejoukkolainoja, joilla voidaan luoda hankkeita, vaan toisinpäin tämä toimii. Tarvitaan myös uskottavuutta ja ideoita ja sitten tämän kaltaisten välineiden kautta voidaan houkutella myös muita sijoittajia mukaan. Hankejoukkolainat ovat, eh, liit, ovat liitettyjä aikaisempaan tn asetukseen ja verkkojen Eurooppaan – Eli voimme rahoittaa hankkeita ainoastaan niiden kattavilla, katta, kattavilla alueilla. Nyt voitaisiin tietenkin pohtia sitä, että voitaisiin mennä muillekin alueille. toivon, että se on mahdollista. EIPn kapasiteetti on myös tärkeä. Voisi arvioida. arvioi hankkeita ja tekee näitä due diligence operaatioita ympäristön kysymyksissä, korruptio kysymyksessä, ympäristödirektiividen noudattamiskysymyksessä. Siellä osataan hyvin perusteellisesti arvioida näitä hankkeita ja tämä on tae sille, että varat eh, eivät mene aivan väärin hankkeisiin ainakaan. Pyydän, että kollega vielä fokusoi enemmän rahoituksen ja kysymyksiin, jotka koskevat sitä, kuka, kuka näistä liikenneennustuksistakin vastaa ja muista hankevarannoista. Um, about... Uh, Katsotaanpa uh, neuvontapalvelut ja niiden mahdollinen tuki joukkolainoille, hankejoukkolainoille on olemassa jo aloitteita. Tällainen eurooppalainen PPP-keskus, EIP, hallinnoi sitä. Tarkoituksena on taata, että parhaat käytännöt ovat jaossa kansallisilla viranomaisilla. Mainitsin jo hankintapolitiikan tulevaisuutta ajatellen. Se on tehtävä mahdollisimman joustavaksi ja tässä myöskin näemme arvoa kokemuksien jaossa kansallisella tasolla. Sitten tietysti hanketasolla, kuinka hankkeiden tuki tapahtuu hyvin No tämä ei välttämättä liity näihin hankejoukkolainoihin, vaan yleensä hankkeisiin EIP hän ei pelkästään rahoita vaan julkisen ja yksityisen puolen hankkeita, vaan tietysti myöskin kansallisia viranomaisia niin, että neuvontaosastomme tässä tietysti toimii ja tietysti sellaisissa hankkeissa, joissa on eurooppalaista yhteisrahoitusta, niin tämä on hyvin tärkeä asia keskustella komission kanssa, kuinka nämä hankkeet tavoitteet toteutuvat ja erityisesti sellaisissa maissa, joissa instituutioista kapasiteettia vielä on vahvistettava. Mitä tulee sitten tämän aloitteen kuluihin? Tämähän pohjaa tietysti niin sanottu annettuun IPn eh, riskilaskentaan. Siis eh, lasketaan, eh, kuinka paljon pääomaa me joudumme tähän sijoittamaan. Ja tämä tietysti siltä pohjin, kuinka saamme, tai itse asiassa kysymys, että tämä ei ole tietenkään, kuten yksityisellä sektorilla, että haetaan korkeimpia voittoja tässä pilottivaiheessa tietysti keskitytään tähän arviointiin 2015. Se järjestetään ja se pohjaa vuoden 2013-2014 toimintoihin, siis siihen mitä 2013-2014 on tapahtunut, joten tämä on aika hyvä pohja arvioinnille, mitä hankkeessa on saavutettu ja uskon, että tässä voidaan yksityiskohtaisesti hankkeita tarkastella ja nähdä, mitä hyötyjä on ollut ja tietysti, että mitä mitä, mitä tällaisia veturivaikutuksia sillä on ollut. Sitten tästä vipuvaikutuksesta voisin sanoa sen verran, että ähm, kun ajatellaan äh, pilottivaiheeseen sijoitettuja äh, näitä äh, varoja liikenteeseen, televiestintään, jakastaan ja energiaan, niin näissä kahdessa ensimmäisessä hankkeessa tämä aloite, tämä Castor ja Ofto kattoivat noin 1,8 miljoonaa kaiken kaikkiaan ja EIP antoi tähän vain 10 miljoonaa, niin että tässä mielessä tämä oli todella varsin merkittävä vipu vaikutus ja yleensä hän on vain hyvin, tässä, arviointi, tässä pilottivaiheessa on vain näitä hyvin rajallisia budjettivaroja saatavilla sitten investoinnit, no ähm, jos, ovatko hankkeet hyviä, no ajatellaan vaikkapa ei EIPin tässä lähestymistapaa, että meidän pitäisi rahoittaa vain hyviä hankkeita. Ja jos sitten tarjotaan tätä luottoriskin vähentämistä enemmän kuin säännöt määräävät, niin se tietysti tarkoittaa, että kysymys on hyvistä hankkeista. Se ei tarkoita välttämättä sitä, että nämä hankkeet ovat tietyssä osassa Eurooppaa, vaan ne ovat hyvin rakenneltuja, niissä on hyvät rahoittajat ja että riskit on otettu huomioon ja että niitä hallinnoidaan koko hankkeen ajan oikein. Tietysti EIPn toimien osalta me käsittelemme kaikilla alueilla tapahtuvia, kaikissa maissa tapahtuvia hankkeita, niin että tämä on ihan yleinen piirre siinä, että takaamme sen, että nämä hankkeet ovat hyvin rakennettuja ja ne hoidetaan hyvin. Mitä tulee sitten tähän tasapainoon tai siihen, minkälaisia hankkeita on tuettu, puhuttu. No, näistä LGTT-hankkeista olemme tukeneet Bordossa korkean nopeuden tällaista hanketta, samoin Lontossa erästä toista hanketta. Ja aikaisemmin jo sanoinkin, että tämmöinen kapea ikkuna tässä pilottivaiheessa on olemassa sellaisille hankkeille, jotka ovat tietyn, tietyllä kypsyystasolla ja joita 13-14 vuosina voitaisiin toteuttaa. Olemme siis riippuvaisia siitä, mitkä hankkeet kypsyvät tässä vaiheessa ja voidaan ihan hyvin sanoa, että erityisesti kun ajatellaan rautatietä ja yksityisen rahoituksen käyttöä, niin kovinkaan paljon tällä hetkellä ei näitä hankkeita ole käynnissä. Tärkeitä tulevaisuushankkeita on olemassa, mutta jos ajatellaan juuri tätä aikaikkunaa, niin niitä ei ole kovin paljon ja EIP tietysti mielellään tukee yksityistä rahoitusta juuri tässä hankejoukkolaina aloitteessa liikenteessä tai rautatiealalla ja myöskin sisävesiliikenteessä. Tätä tietysti täytyy miettiä myöskin kansallisten viranomaisten kanssa. Sitten näistä arvioinneista, jotka järjestetään vuonna 2015, ja tietysti komissio on niistä vastuussa. Tämä on hyvin tärkeä vaihe kuinka tämä sitten hallinnoidaan EIPssä, kun kysymys on 13-14 myönnetyistä budjettivaroista ja mitä lisävaroja on sitten saatavina vuonna, vuotta 2015 varten, niin jo verkkojen Euroopan sopimuksen pohjalta on voitu saada rahoitusta 13, 14 ja 15 ja 230 lisämiljoonaa siis ja tietysti synkronointia tarvitaan mutta kun kysymys on SEF-sitoumuksesta, tuosta verkkojen Euroopan sitoumuksesta 230 miljoonaa, niin tämä tietysti riippuu siitä, kuinka vuonna 2015, mitä tämä 2015 arviointi antaa tuloksesta, ja tietysti sitten tästä kerromme parlamentille ja neuvostolle näistä tuloksista. LGTT ja side näihin muihin instrumentteihin. No nämä LGTT-instrumentit ovat edelleen olemassa. Hank- hankkeita voidaan vielä hyväksyttää vuoden 14 loppuun saakka. LGTT-instrumentilla on tarkoitus kehittyä juuri tällaisiin liikennehankkeisiin ja sellaisiin, joissa on olemassa tehty riski. Bordeaux ja Lonto tulevat mainituiksi ja joitakin muita tiehankkeita, joissa on oleva liikenne, olemassa liikennerikki Euroopassa on olemassa ja useimmissa näissä oikeus useimmissa tuomio, useimmissa Äh, maissa tietysti oikeusjärjestelmä on tietynlainen tältä osin ja LGTTtä voidaan käyttää tietyillä oikeusalueilla, äh, mutta ei kuitenkaan kaikissa äh, tuomioistuin toimivallan äh, alueella. Ja äh, tämä verkkojen Euroopan äh, mekanismin osalta olemme nyt miettimässä sen yhdistämistä LGTT ja siihen, kuinka joko vielä kirjamarkkinoiden investoijat voisivat olla tässä mukana tai kuinka pankkimarkkinat voisivat tulla tähän mukaan. Ja ehkä bondimarkkinat, ehkä joukkovelkamarkkinat markkinat eivät olisi välttämättä tässä rahoitteina, vaan vaikkapa satamahanketta voisi olla tämä vaikkapa sataman hallinnoija, viranomainen tai yritys mukana. Ja tässä voitaisiin ehkä ajatella glgtt instrumenttia käytettäväksi. Sitten hankkeiden valinta, ympäristö ja muut kriteerit. Tässä kollega jo tästä puhuikin, ne kriteerit tätä aloitettamme varten ovat tietysti nämä tietyt alat, liikenne, energia, laajakaista. Ja tämä sitten liittyy hankkeiden määritelmään. Ja kun kysymys on tietysti rahoituksen myöntämisestä, EIP tekee arvioinnin ja analysoi ja tietysti myöskin takaa seurannan. Sitten korruption tyyppiset kysymykset. Tämä on asia, jota pitää pyrkiä välttämään ja myöskin kulujen ylittyminen tällaisessa julkisen yksityisen yhteishankkeessa on tarpeen juuri saada sellainen hyvä sopimus aikaiseksi, jolla nämä kulujen ylitykset vältetään, mutta jos kysymys on investoijasta, joka lähtee tällaista hanketta rahoittamaan, niin silloin tietysti tarkoituksena on saada rahat takaisin tältä pohjin. Ja tietysti halutaan hyvin tiukka valvonta sen osalta, että tämä hanke ei joudu rahoitusvaikeuksiin ja että todellakin tapahtuu luotettavalta ja kestävältä pohjalta sitten nämä ennusteet, näkymät liikenteen alalla puolella. Tämä on myöskin tietysti hyvin tärkeä osa näitä PPP-toimia. Tätä EIP tarkastelee hyvin tarkkaan. Ja meillä on paljon insinöörejä, ekonomisteja, jotka todella kokemusten pohjalta tekevät analyysejä. Tämä on hyvin tärkeä osa toimintaamme. Ja sitten palaan vielä näihin tähän, onko kysymys julkisen ja yksityisen yhteistyön työstä vaiko ei, niin ähm, hankejoukkolaina-aloitteessa erityisesti äh, asetamme etusijalle ne hankkeet, joissa on yksityistä rahoitusta ja EIP rahoittaa useita ähm, hankkeita. Ähm, useimmissa niistä itse asiassa ei ole äh, asia näin, mutta äh, tietysti kysymys on myöskin paikallisia alueviranomaisista, kansallisista viranomaisista, kuinka vaikkapa nämä verotukselliset laina- ja rahoituskysymykset saada järjestymään. Ja voidaan arvioida, että että äh, yksityinen rahoitus on tietysti merkittävässä osassa, ei välttämättä enemmistö äh, rahoitustahona, mutta kuitenkin hyvin merkittävässä asemassa tulevaisuudessa. Ja tietysti myöskin hankejoukkolainen aloitteen tarkoitus on edistää juuri tätä, äh, jotta luotaisiin kilpailukykyinen ja houkutteleva olo, tilanne, joka sitten tietysti toisi myöskin lisäarvoa rahoittajille ja kansallisille viranomaisille nämä kriteerit sitten, tietysti mekin odotamme rahoituksellisesti voittoa, tämä on selkeä kriteeri. Ja jossain määrin myöskin tehdään esikuva-analyysiä sen osalta, mitkä hankkeet ovat hyviä, mitkä taas eivät ole niin kovin hyviä, niin tällainen vertaileva analyysi on myöskin tärkeässä osassa. Ja sitten lopuksi vielä, jos sopii, niin mainitsisin sellaisten hankkeiden rahoittamiseen, jossa yksityismarkkinat eivät olekaan käytettävissä tai eivät ole onnistuneet. No, tämä on kysymys tai tämän aloitteen tavoitteena on juuri pyrkiä välttämään sellaiset rahoitus- aukot hyvin tärkeissä infrastruktuurihankkeissa Euroopassa, kun ajatellaan sektori pitkän aikavälin rahoituskapasiteettia ja sitä, että kuinka tämä aukko voitaisiin täyttää sellaisilla institu, institu, investoijilla, jotka olisivat käytettävissä, niin että kaiken kaikkiaan tarkoituksena on kansallisyhteiskunnan kokonaisvaltainen hyöty, mutta, jos, mutta se, että onko ylimerkintä sitten hyvä vai huono, merkki, niin tietyssä tapauksessa se on hyvä. Yksittäisissä hankkeissa taas tietysti luottoriskin vähentäminen liittyy siihen, että meillä on rahoituksellisesti vahvalla pohjalla olevia hankkeita, joiden luottoluokitus on hyvä ja joka takaa niille hyvän pitkän aikavälin kestävän rahoituksen. No tämä ei tietenkään pyri rahoittamaan heikkoja hankkeita sinällään, vaan tarkoituksena on saada hyvien hankkeiden rahoitus kestävällä pohjalla hoidettua. Ja tietysti jossain tapauksessa nämä, sitten, nämä rahoitusnäkymät saattavat olla heikommalla pohjalla. Nämä luottoluokituslaitokset, mm, palaan tuohon mitä kärkeen sanoin, ne ovat tärkeitä, koska ne ovat tärkeitä investoijille, mutta ne eivät tietenkään ole ainoa elementti ja uskomme, että ulkomaiset sijoittajat mm, tai EIP itse asiassa on ollut tässä infrastruktuuriinvestoinnissa hyvin tärkeänä rohkaisijana, koska on tietysti tärkeää, että saadaan nämä osalliset mukaan tähän projektiin aivan sen loppuun ja takaisinmaksuun saakka. Ja tietysti tässä kysymyksessä on myöskin julkinen taho ja myöskin tältä osin Äh, tällä on merkitystä investoijille. Kiitos. Quickly, Eva, because we've all, we're all... No niin, nopeasti vielä. Mm, uh, a connection with the Milan. Milanon, Milanon liittyvä uh, asia ja pohjois-moottoriteihin liittyvä kysymys ja ilman vastausta. Onko tämä teidän agendallanne? Tämä vain haluaisin tietää. Additionally earlier and Italian projects are... Niin, mainitsin tämän aikaisemmin. Italian projektit ovat kyllä agendallamme. Mutta tässä vaiheessa en voi nyt sanoa, että en ole asiantuntija Milanon moottoriteihin liittyen. Mutta Prebemin eh, moottoritietä on rahoitettu EIPn taholta. Ja Tangentiale Milano on myöskin tuleva projekti onko me sitten hankejoukkolainoa vai mitä? Tämä on sitten jatkokeskustelua varten. Thank you very much, I think there is a... Kiitoksia tästä. Luulenpa, että meillä on täällä ongelma. Meidän prioriteetit prioriteettimme koskien sitä, mihin meidän mielestämme liikennepolitiikassa pitäisi mennä. Ja huomioin tämän pointin, että pitäisi tehdä työtä TNT ja prioriteettihankkeiden kanssa. Niin TNTn uutena koordinaattorina olisi muistettava myös nämä satamakysymykset yksityiset sijoittajat varmasti tulevat mukaan. Tilanne ei etänyt sen mukaan, mitä me olemme prioriteet, priorisoimaan, Te sanotte, että täällä puhutaan vain moottoriteistä, sehän ei ole meidän prioriteettimme. No, oli miten oli. The point is made. Gentlemen, can I thank you both? No niin, hyvät herrat, haluaisin kiittää teitä näistä esityksistä ja Kysymyksiin vastaamisesta. Seuraava kokous on tiistaina ensimmäinen huhtikuuta kello yhdeksän. kokouksessa 5G3 e ja kello 11 kom- kor- komission ja sen Kallas kertoo kokouksesta koordinaattoreille. Kiitoksia.